Mr. Röder, you have the floor when you want. Röder, saatte käyttää puheenvuoron heti kuin haluatte. Niin. Olette ensimmäinen puhuja. Äänestysliitys. Saatte puhua heti kun teitä huvittaa. On, on Provera. Proveran mietinnöstä. you switch on your micro? Voitko painaa mikrofonin nappulaa? President. Kiitos puhemies. Mitä tulee Tunisian, Egyptiin ja muihin arabimaihin, niin niissä on suunnattoman suuria pakolaisvirtoja, jotka tulevat Eurooppaan. Tietenkin meille pitää olla selvää se, että meidän pitää tällaiset virrat pystyä hallitsemaan ja meidän pitäisi tehdä yhdessä se. Meidän pitää olla solidaarisia toinen toisiamme kohtaan ja meidän pitäisi nämä haasteet ottaa vastaan, mitä on, niin meidän pitäisi tehdä se yhdessä ja tämän parlamentti on tehnyt, kun se käsittelee muuttovirtoja ja epävakautta niiden johdosta. Mitä tulee rajavirasto Frontexiin, niin me vasemmistolaiset olemme pitkään taistelleet sen puolesta, mutta jos ajatellaan nykyistä Pohjois-Afrikan kriisiä, niin Frontex on osoittautunut erittäin tärkeäksi hallitsemaan näitä muuttovirtoja, mutta nyt alueilta puuttuu ainoastaan se, että Frontex pystyisi to toimimaan tehokkaammin kuin mitä se on toiminut. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Seuraavaksi Harlakki, minuutti. Thank you, Mr. Pre- Kiitoksia, puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska se edustaa ensimmäistä askelta kohti uutta maahanmuuttopolitiikkaa. Tässä kohtaa on tärkeää, että parlamentti saa äänensä kuuluviin vastustaa sitä hysteeristä visiota, jonka mukaan etelästä on tulossa varsinainen maahanmuuttajien vyöry. Eivät nämä miljoonat ihmiset tule meitä jyräämään. Monet ihmiset pelkäävät, että turvapaikan hakijat pyrkivät hyvä, hyödyksi hyödyntämään meidän hyvinvointijärjestelmämme. Ei meidän tulisi nyt ö, viedä eteenpäin hyvää maahanmuuttopolitiikkaa, mutta ei pidä unohtaa tosiasioita. Niiden ihmisten lukumäärä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa, on tietojen mukaan laskenut. Eli ei hysteriaa. Jakolino. Sitten Jakoliino, minuutti. Presidente, anch'io ho sostenuto e votato. Puhemies, minä olen myöskin tukenut tätä mietintöä ja minä äänestin kollega Provera mietinnön puolesta, mutta minusta on tärkeää ottaa askel eteenpäin solidaarisuuden merkeissä. Niin on myöskin artiklassa 18, 80 edellytetty. Kyseessä ovat jäsenvaltiot, Euroopan alueella olevat jäsenvaltiot ja Kyseessä ovat ne maat, jotka ovat suurissa vaikeuksissa, erityisesti Pohjois-Afrikassa. Kyseessä on kansainvälinen yhteistyö, ihmisoikeudet, kahdenväliset suhteet, mutta samaan aikaan myöskin aluejärjestöt, kuten Arabiliiga ja Afrikan unioni, jotka voivat saada aikaan lisäarvoa tässä prosessissa mm, kestävän rauhan aikaansaamiseksi. Me toivomme, että otetaan myöskin lisäaskelia

muuttoaaltoon on hankalaa ja kallista reagoida sen jälkeen kun se jo kolkuttaa euroopan portteja. lampedusan saaren esimerkki osoittaa kuinka ulkopoliittisista turvallisuuskysymyksistä voi tulla hetkessä sisäpoliittisia

Grazie presidente. Nel dibattito europeo sui flussi migratori... Kiitoksia puhemies. Eurooppalainen keskustelu muuttovirroista on sellainen, että puhutaan siitä, mitä ongelmia voi olla sellaisessa maassa, jossa on 60 miljoonaa ihmistä ja sitten täytyy kymmeniä tuhansia maahanmuuttajia ottaa vastaan. Mutta suurin osa muuttajista haluaakin matkustaa eteenpäin muihin Euroopan maihin Viime vuosien aikana on alle 4000 äh, ihmistä tullut äh, Italian, mutta nyt yhtäkkiä Libyasta ja Egyptistä on tullut 22 000 ihmistä. Eli äh, nyt Euro- Italiassa on todellakin tällainen ähm, höyrykattila, jossa kattila, kansi on poksahtamassa. Ranskassa tilanne on toinen, koska siellä ei saada oleskelulupia. Meidän täytyy Euroopan tasolla ryhtyä toimimaan ja meidän täytyy pystyä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä tätä ongelmaa pystyä hallitsemaan. Meidän täytyy ryhtyä alkuperämaissa toimimaan. Tämä on ensimmäinen testi, siksi minä äänestin tämän puolesta. Sitten Sinclairilta työjärjestyspuheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Työjärjestyspuheenvuoro me olemme nyt tässä parlamentin täysistuntosalissa, jossa meidän, me keskustelemme ja meidän täytyy kunnioittaa toisiamme, mutta kun kaksi ryhmän puheenjohtajaa käyvät yksityistä keskustelua, kun muut täällä yrittivät esittää näkemyksiä, niin minkälaisen viestin sekin välittää? Thank you. Kiitos. Monsieur Doll, saatte puheenvuoron. Schulz. Monsieur Dolia Schulz, voitteko? Sorry, I've been asked. Pyytäisin teitä nyt käyttäytymään esimerkillisesti tässä parlamentissa. à Merci. Että käyttäytykää hyvin täysistunnossa, kiitos. Sitten Udjas saa puheenvuoron. <clears throat> Grazie, presidente. Provvedimento che abbiamo votato... Kiitoksia puhemies. Ne toimenpiteet, jotka olemme tänään hyväksyneet, luovat eh, muuttovirtoihin hiukan selkeyttä. Kyseessä on erityisesti toimenpiteet, joihin Frontex ryhtyy ja jotka, joita pitää arvioida myönteisesti ja olla, niiden pitää olla etusijalla. Ja tässä mielessä minä myöskin olen äänestänyt. Minä uskon, että tämä kanta on sellainen, että että jäsenvaltioiden pitää noudattaa sitä yhtä selkeästi. Kyseessä on Euroopan toimielimet, mutta myöskin unionin yksittäiset jäsenvaltiot. Mutta minun täytyy sanoa, että tätä selkeyttä ei ole kaikissa jäsenvaltioissa tähän mennessä toteutettu. Italian hallitus on kyseenalaisella tavalla käsitellyt Lampedusan tilannetta. Siellä on tuhansia maahanmuuttajia, jotka on jätetty oman onnensa varaan ja solidaarisuus ei ole sellainen, jota pitää oikeudellisesti tai jota on tarkasteltu oikeudellisesti ja inhimillisesti, vaan toimenpiteiden on oltava oikeudenmukaisia, eli tässä tarvitaan enemmän niitä. Ja tässä mielessä meidän täytyy käsitellä myöskin tätä kysymystä. Rova Muscadini. Kiitoksia puhemies. Vaikkakin on totta, että suuret muuttovirrat johtuvat epävakaudesta, niin me olemme aika vastentahtoisia käyttämään tätä välinää. Oikeastaan kyse on kuitenkin kansanmurrosta, vä- kontrolloimasta väkivallasta, köyhyydestä. Ja nämä ihmiset on tuomittu näihin kysymyksiin. Täällä vain ollaan hiljaa eu ssa Tästä kaikki hakevat tavallaan vapautta. Päätöslausama, josta äänestimme, puhuu unionin ulkopolitiikasta, jolla olisi kunnollisemmat välineet puuttua tämän tyyppisiin tilanteisiin ja ottaa, estää näitä eri syitä, jotka aiheuttavat epävakautta. Mutta mitä uskottavuutta tällaisella ulkopolitiikalla voi olla, kun tarkastelee, mitä esimerkiksi Libyassa on tapahtunut? Näyttää siltä, että siellä ei ole mitään unionin ulkopolitiikkaa olemassa. EU-hallitukset ovat toimineet kaikki yksilöpohjalta. Ja sitten on syntynyt tällainen surkea näytös koko maailmalle, ja unioni ei olekaan pystynyt tarjoamaan kunnollista pakolaispolitiikkaa, joka täyttäisi tarpeet. Ja Lampedusan saari Italiassa ei ole saanut myöskään minkälaisia vastauksia ongelmiinsa, joten meidän todellakin pitäisi äänestää tämän tekstin puolesta, mutta nyt on tullut aika, jotta EU lopultakin saa aikaan nimensä arvoisen ulkopolitiikan. Edustaja Van Heke. Eh, Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tyhjää Proveran mietinnön kohdalla sitä varten, että tämä ei ole kovin selkeä tämä mietintö. Tässä puhutaan kaikkea mahdollista ja kaikkea mahdollista ehdotetaan. Joskus järkeviä asioita, mutta joskus ihmeellisiä asioita. Mutta oleellisista osin tämä on mietintö, joka luo poliittista korrektiutta, mutta missään virkkeessä, yhdessäkään virkkeessä puhuta uudesta massamuuttovirrasta Euroopan mantereelle, joka jo nyt on ylikansoitettu näet, tätä muuttovirtaa ei lainkaan aseteta kyseenalaiseksi omassa maassani, on tällainen tilanne, että suurin osa flamista ei halua enempää maahanmuuttoa, ei vieraista kulttuureista eikä uskonnoista. Tämä on meidän kansamme mielipiteen vastaista ja nyt on aika, että Euroopan parlamentti kantaa omien kansalaistensa asiaa. Take measures Kiitoksia puhemies. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän tulisi ryhtyä lyhyemmän tähtäyksen toimiin, jotta voimme antaa apua näille ihmisille, antaa heille ihmisarvoista kohtelua Frontexin avulla esimerkiksi, mutta tarvitsemme myös pitkän tähtäyksen näkemystä, jotta voimme estää tämän kaltaisia ongelmia niin, että näiden ihmisten kotimaissa voitaisiin luoda uusia työpaikkoja. Euroopan unionin kauppapolitiikka on yksi sen tärkeimmistä välineistä ja nyt on aika parantaa meidän markkinoidemme avoimuutta muun muassa Egyptin ja Tunisian suuntaan. Tulisi aloittaa vuoropuhelu alueellisten kauppasuhteiden parantamiseksi. Meillä on ollut esimerkkinä Turkki. Turkki ja Tulliliitto. Tulliliitto on auttanut Turkkia demokraatti, demokraattisten uudistusten saralla. Ja nyt meidän tulisi alkaa keskustella myös vapaakauppasopimuksista ja tulliliitoista näiden välimeren maiden kanssa, jotka ovat siirtymässä kohti demokratiaa. Ja loppuun haluaisin sanoa seuraavan asian. Haluaisin vedota neuvostoon, jotta se viiveettä hyväksyisi tämän pan välimerellisen alkuperäsäännöstön. Kiitos. Hanon. Puhemies, mietinnössä annettu lupaus on väärä. Ajatus siitä, että maahanmuutto on tuotetta köyhyydestä ja epätoivosta, vaikkakin jos tämä voitaisiin uskoa, on kuitenkin hiukan epäilyttävää. Me tiedämme historiallisesti, että varsin usein tämä johtuu siitä, että halutaan suurempaa hyvinvointia, pyritään suurempaan. Hiljattaiset su- joukkovierat tunnisesta tapahtuivat sen jälkeen, kun demokratia on saatu aikaan, diktuuri päättyi. Todellinen syy, mikä saa ihmiset lähtemään pois, satojen kilometrien päähän, on, ovat mahdollisuudet. Ja todellisuutta on, että EU-ssa me olemme luoneet sellaisen tilanteen, missä meillä on pitkäaikaistyöttömyyttä, joka on rakenteesta. Siltikin tuomme tänne, joudumme tuomaan työvoimaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa omassa maassa on yli neljä miljoonaa ihmistä, jotka ovat joko työttömiä tai eivät pysty tekemään työtä ja saavat öö, rahaa tätä varten. Ja kuitenkin tuomme jatkuvasti tuhansia ihmisiä muualta maailmasta, joihin omat kansalaisemme eivät tartu iso Olemme panneet monet sellaiseen kurjuuden tilanteeseen, jossa työ ei enää kuulu heidän ty- elämäänsä millään muotoa. Jos me haluamme pelastaa ihmiset tästä surkeasta tilanteesta, niin vastaus ei ole siinä, että se ei löydy ulkopolitiikasta, vaan meidän pitää palauttaa ihmisille riippumattomuus ja ihmisarvo työn muodossa. Kiitoksia Jaka Maal. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti, puhemies. Yksi sellainen tekijä, joka maahanmuuttokeskusteluissa ylen katsotaan, on se, että usein on vaikea siirtyä yhdestä maasta toiseen, ja jos näin tapahtuu, niin se on hyvin hankalaa. Ajatelkaamme, minkälaista on jättää taakseen ö, oma perhe, ystävät, kaikki sosiaaliset sidokset, kylä, kotimaa. Ei tiedä, näkeekö ystäviään perhettään enää koskaan mikä saa nämä ihmiset jättämään maansa ja hakemaan parempia mahdollisuuksia lännestä. Usein nämä ihmiset pakenevat sellaisia olosuhteita, sellaisia hallituksia, jotka eivät enää, jonka luottamusta eivät enää naut, koe. Mutta meillä on hyviä keinoja auttaa näitä ihmisiä, muun muassa yhteinen kalastuspolitiikka, joka mutta me usein toimimme niin, että kalastuspolitiikkamme mahdollistaa sen, että suuret alukset menevät maailman merille ja jättävät paikalliset kalastajat näl- hätää kärsimään. Tästäkin syystä ihmiset lähtevät pois kotikonnuiltaan. Minä ymmärrän, että meidän täytyy ymmärtää, että minkälaisia vaikeuksia näillä ihmisillä on ja meidän poliitikkoimme tulisi auttaa heitä. Nyt jäiklän mietintö. Kahdeksan puhujaa. Ensimmäinen on Roode. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Liberaaleille on täysin ratkaisevaa se, että me emme varmista ainoastaan naisten oikeuksia maaseudulla, vaan myöskin miesten oikeudet, joita siellä yhä edelleen, siis heillä on yhä edelleen ongelmia. Jos me ajattelemme Euroopan maataloutta, niin se voi tuottaa laatutuotteita e-, eurooppalaisille kansalaisille – ja se antaa mahdollisuuden myöskin ähm, maaseudulle kasvuun ja kehitykseen. Me emme tarvitse mitään kiintiöitä tai keinotekoisia rajoja miesten ja naisten välillä. Jos me tuemme sekä miesten että naisten asemaa maataloudessa, ja sen pitäisi olla selvä, että se myöskin täällä on tärkeässä asemassa. Kiitoksia puhemies. Kiitos. Seuraavaksi Pirillo. Minuutti. Nel settore agricolo e rurale le... Maataloussektorilla naisilla on erittäin tärkeä osa esitettävänään muodostavat suuren osan työvoimasta 27 miljoonaa työ, työntekijää on kyseessä, mutta nämä naiset eivät ole kovinkaan hyvin sedustettuina Ähm, eivätkä ole organisoituneet ja naisia jopa syrjitään lainsäädännössäkin. On monia aloja, joiden, alueita, joilla naisten äh, osa on syytä parantaa, muun muassa sosiaaliturvalainsäädäntö on sellainen. Meidän tulisi äh, täyttää tällä sektorilla olevia aukkoja. Ehkäpä tarvitsisimme jonkinlaisen äh, naismaatalousyrittäjien valvontakeskuksen, joka valvoisi heidän etujaan. Minä tuen tätä mietintöä, koska se ottaa asianmukaisesti huomioon nämä ongelmat, joita maaseudulla vallitsee. Tulisi rohkaista uusien työpaikkojen luomista ja tukea sellaisia rakenteita ja palveluita, jotka ovat modernien vaatimusten mukaisia. Kiitos. Jaa. Sitten jaa, saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies elinolosuhteet maaseudulla ovat yhteiskunnan muuttumisen vuoksi ja sosiaalisen rakenteen ja demografisen muutoksen vuoksi muuttuneet voimakkaasti. Eli naisten asema, jotka, jos he haluavat asua maaseudulla, niin heidän täytyy saada tukea ähm, itselleen. Ja meidän täytyy ajatella myöskin sitä, että naisten realiteetit ovat muuttuneet viime vuosien aikana voimakkaasti. Naiset itse ovat myöskin olleet aloitteen tekijänä naisasialiikkeessä tässä. Ja minä olen sitä mieltä, että esittelijä Jegle on aivan oikein tämän asian ottanut esiin ja korostanut sitä ja siksi Minusta tämä mietintö on erittäin tärkeää. Jos me haluamme maaseutua kehittää, niin ei pelkästään infrastruktuurin kautta tai matkailun kautta, vaan kyseessä on se, että siellä maaseudulla asuu perheitä ja siihen kuuluvat myöskin miehet ja naiset samalla lailla. Kiitos. Sitten Wojciechowski. Poparłem raport pani Jegle z tego między... Kiitoksia puhemies. Rova Jeglen mietin... mietinnössä todetaan, että jotta voidaan varmistaa kunnolliset taloudelliset mahdollisuudet, niin siksi tämä on tärkeä säästö toimia tietenkään voida noudattaa yhteisen maatalouspolitiikan kustannuksella. Jos maaseutualueet ja ihmiset, jotka tekevät työtä kylissä, eivät saa minkäänlaista avustusta, niin silloin kyllä on erittäin vaikea parantaa naistenkaan tilannetta maaseudulla ja on äärimmäisen vaikea myös rohkaista naisia elämään maaseudulla ja äärimmäisen vaikea on myös toteuttaa ja saavuttaa tavoitteita, kuten ympäristön suojelukysymykset tai elintarviketurvallisuus eh, ja varmuus ja niin edelleen. Tämän takia haluaisin vedota mietinnön yhteydessä, että säästötoimet säästöimiä ei pitäisi toteuttaa yhteisen maatalouspolitiikan kustannuksella. Kiitoksia sitten Bilbao Baranika. No. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska se pyrkii lisäämään näkyvyyttä jo naisten tekemän työn kohdalla maaseutualueella. Ilman tätä ei olisi ollut mahdollista eilen eikä tänäänkään säilyttää väestöä toiminnassa kaupunkien ulkopuolella. Tämän näkevyyden täytyy näkyä sosiaalisena tunnustamisena, mutta myös maksuosuuksina. Yhteisen maatalouspolitiikan pitää ottaa mukaan sukupuolikysymykset tukiohjelmissa ja ryhtyä erityisen aloitteisiin, mitä tulee naisyrittäjiin maaseudulla. Ja pitää auttaa myös rahoittamaan palveluita ja mahdollistamaan esimerkiksi digitalisointia äh, maaseutualueilla. Näin elinolot ovat yhtäläisessä asemassa kaupungeissa ja maaseudulla sosiaaliturvajärjestelmät se pitää myös tunnustaa naisten tekemä työ maaseudulla ja maataloudessa niin tuottavassa toiminnassa kuin avustavassa toiminnassa, erityisesti ajatellen lasten ja vanhusten hoitoa. Kiitoksia. Kiitoksia ja Muscardini. Nonostante la presenza del 42... Monet kiitokset. 42 prosenttia naisista on maataloudessa töissä ja 29 prosenttia maatalousyrityksistä on sellaisia, joissa naiset hallitsevat. Eli kuitenkin naisten osuus ammattiliitoissa on melkein nolla, eli tämä painotus on väärin. Nyt on aika Euroopan unionin antaa maaseudulla enemmän tilaa naisille ja koko sille taloustoiminnalle, mitä naiset harjoittavat, tasa-arvo, sosiaalinen suojelu naisille ja naisten erityisaseman tunnustaminen maataloudessa. Siksi naiset tarvitsevat pysyvää jatkokoulutusta. Tämä on hyvin tärkeä kohta. Me emme voi siitä sitä jättää huomiotta. Me kiitämme esittelijää siitä, että hän tukee naisia. Naisten pitää pystyä tulemaan mukaan kaikkiin taloudellisiin yhdistyksiin maatalouden alalla ja naisten osallistumista pitää tukea, mutta myöskin nais pitää, naisten osuus pitää tunnustaa. Muuten tästä uudistuksesta ei ole mitään hyötyä, emmekä varmasti pysty ajattelemaan heikompaa tulevaisuutta muuten. Kiitoksia, edustaja Hänen. En tiedä, muistatteko Life on Mars-televisiosarjan. Siinä pää osaa esittää ja joutuu 70-luvulle takaisin. Ja nyt minusta tuntui siltä, kun luin äänestyslistaa EU kehittää vientiluottoja Unileverille ja vaikka mille ja naisten asemaa maaseudulla parannettiin. 70-luku oli kurjaa aikaa Euroopalle ja yhdistyneelle kuningaskunnalle stagflaatiota, työttömyyttä, kansallisia konkursseja, mutta ei se tapahtunut miten tektonisten voimien johdosta, vaan väärästä politiikasta. Erityisesti ajatus siitä, että hallitukset voivat valita voittajat voivat hallita taloutta ja saada asiat tapahtumaan uudelleen allokoimalla resurssit. Nyt 27 jäsenvaltiota on astunut eteenpäin, mutta unioni ei ole. Me edelleenkin otamme veromaksajilta varat pois ja annamme niitä suosituimmalle asiakkaillemme aivan kuten herra Sinclair sanoi, on hyvin vaikea saada ihmistä näkemään jotain, jos hänen palkkansa riippuu siitä, että hän ei näe sitä. Kiitos. Zaborska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 táto práca tvorí v európskych štátoch až eh. tretinu hdp no my sa stále tvárime že neexistuje. namiesto uznania tohto prínosu. tämä työ luo paljon bkttä hospodárstve a na vidieku by ocenenie neformálnej práce žien viedlo k vyššej kvalite života rodín a maaseutuyhteisöissä tämä työ voi olla hyvin arvokasta. Kiitoksia. Tässä olivatkin äänestysselitykset Jeglen mietinnöstä sitten Marinesku ja sielläkin ensimmäisenä äh, Rode. Det bør altid være op til hvert enkelt medlemsland at bestemme sit eget energimix. Kiitos puhemies. Jokaisen jäsenvaltion pitää päättää omasta energialähteiden yhdistelmästään, mutta kyse pitäisi olla myös siitä, että ydinvoima laitokset voidaan poistaa asianmukaisesti käytöstä, jos on tarpeen. esimerkiksi Liettuassa ja jossakin muissa maissa on vielä sellaisia ydinvoimaloita, jotka eivät enää vastaa turvallisuusvaatimuksia ja jotka on nyt todellakin poistettava käytöstä. Suunnitelmiahan on jo tehtykin mutta niitä ei ole vielä kuitenkaan toteutettu. Meidän on nyt keskityttävä siihen, että vuoteen 2013 mennessä käytämme kolme miljardia euroa tähän tarkoitukseen, voimaloiden käytöstä poistamiseen siis. Suunnittelu on kuitenkin ollut huonoa. Komission pitäisi analysoida taloudellista tehokkuutta, joka näihin toimiin liittyy. Muuten voi käydä niin, tai siis valtioiden on osoitettava, että ne ovat myös käyttäneet varat asianmukaisesti. Kiitos. Koslik, you have the floor. Herra Koslik, olkaa hyvä. Ďakujem pekne, vážený pán prezident, stený parlament. Predložená správa o stave financovania... Mietintö ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen rahoituksesta. Se on tehty, laadittu hyvällä tavalla. Minä tuen näitä avainpäätelmiä tässä mietinnössä. Tässä vaaditaan, että myöskin vuoden 2030 jälkeen EU on osallistuttava rahoitukseen. Nämä maat eivät voi rahoittaa tätä itsekseen. Esimerkiksi Slovakia ja EUn poliittinen paine ja Jasluska Bonin ydinvoimalaitosten 28 vuoteen mennessä otettava pois käytöstä. Tietyt turvallisuuskriteerit ja tällaisen toimenpiteen taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Näin ollen EUn täytyy ottaa huomioon myöskin kustannukset rahoitusnäkymissä 2013-2020. Kiitos. Kiitos. Sitten Kalinowski yksi minuutti w obliczu ostatnich wydarzeń viimeaikaisten japanin tapahtumien valossa energiapolitiikka ja hankintavarmuus ovat todellisia kuumia perunoita ympäri maailmaa. Fukushiman katastrofi on osoittanut, kuinka paljon on panostettava ympäristöystävälliseen ja turvalliseen energiaverkkoon. Tämä ei koske pelkästään Aasiaa, vaan kaikkia maanosia. Jos meillä on suljettavia, turvallisuussyistä suljettavia voimalaitoksia, näin tulisi tehdä tehokkaasti ja nopeasti. Olisi varmistettava, että ponnistellaan täysin, jotta luodaan turvallinen eh, energio, energioinen saanti ja turvallisuus on aina ensisijainen huolenaihe. Kiitos puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että, tämä Marin, että te, etteikö tätä Marineskun mietintöä voitaisi tueta. Tässä on todella, tätä voidaan perustella myöskin Fukushiman tapahtumilla. Esittelijä on laatinut todella tasapainoisen mietitön, mutta kuitenkaan en voinut tukea. Liettuan, Slovakian, Bulgaarian tavoitteita täytyy tukea, mutta täytyy toteuttaa muitakin toimenpiteitä kuin stressitestejä. On voitava taata ydinvoiman turvallisuus. Ei saa tehdä virheitä niistä syistä, jotka me kaikki tiedämme. Rahoitusohjelma on suunniteltu jo jonkin aikaa ja tämä koko toimenpide on todella myönteinen ja me kaikki toivomme, että tähän suuntaan menemme. Kiitos. Bartolozzi, Bartolozzi seuraavana. Si, signor Presidente. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Se, että voidaan rahoituksella taata näiden ydinvoimalaitosten käytöstä poistaminen, on jo otettu huomioon ydinturvallisuusalaa koskevassa EUn lainsäädännössä. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe ja myöskin kansainvälinen aihe. EUn, täytyy, EUn hallitusten täytyy ottaa nämä asiat huomioon. Me tuemme Marineskun mietintöä erityisesti eh, otet, kun otetaan huomioon esimerkit, jotka tässä on esitetty. Euroopan unionin täytyy tukea näitä toimenpiteitä erityisellä tavalla. Lisäksi täytyy valvoa toimenpiteiden toteuttamista ja rahoitusta EUn tasolla. nuo ydinvoimalaitokset, joita EUn alueella tulevina vuosina otetaan pois käytöstä. Se vaatii rahoitusta ja myöskin näissä mainituissa tapauksissa on varmistettava riittävät varat tähän hyvin erityiseen toimenpiteeseen. Kiitos sitten Ujas. Kiitos puhemies. Minä tuin tätä mietintöä. Minä vastustan ydinvoimaa ja olen vakuuttunut tästä toimenpiteestä. Ei pelkästään sen takia, että ydinvoima on koko yhteisölle huono asia, vaan myöskin sen takia, että haluaisin, että myös toisenlaisia vaihtoehtoja edistetään ydinvoimalaitosten hallinta koko EU:ssa, kun ajatellaan siviilikäyttöä. Sen perustuu tiettyihin toimintamalleihin, protokolleihin ja niin kauan kaikki menee hyvin, kun jotain ikävää tapahtuu. 50 vuotta sitten havaittu sitä, että kaikenlaisia odottamattomia tapahtumia voisi tapahtua. Nyt voi tapahtua erilaisia luonnonkatastrofeja, ne ovat yleistyneet, on mahdollisia terrorismi-iskuja, on havaittu maanjäristyksiä ja muita tällaisia ikäviä asioita. Kiitän puhemies, vaikka en päässyt loppuun. One minute. Metsaros, yksi minuutti. Köszönöm, elnök támogattam a jelentést amely közvetlenül érinti az én országomat szlovákiát is. 2004 thousand and four ben a litván szlovák és bolgár. kiitoksia. Slovakiaan tämä ehdotus vaikuttaa. Meidän liittymisneuvotteluimme aikana ymmärsimme niin, että komissio toivoo meidän luopuvan ydinvoimaloista astetta vuoteen 2013 lähti, mennessä ja EU tukee tätä taloudellisesti. EUn kokemus on kuitenkin rajallista tässä asiassa, samoin komission, ja tämä voi vaikuttaa energian toimitukseen, siitä voi olla kielteisiä seurauksia. Vaihtoehtoisia energialähteitä on siis kehitettävä edelleen. Tietenkin myös riittävä rahoitus on tarjottava, jotta voidaan käytöstä poistamista huolehtia turvallisesti. Samaa menetelmää voidaan soveltaa kaikkiin voimaloihin, jotka ovat tulleet käyttöikänsä loppuun. Hankkeet on saatava nopeasti käyttöön ja tulevaisuudessa voidaan käyttää samoja kokemuksia hyödyksi. Kiitos herra Tremopulos. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. minä äänestin Marineskun mietinnön puolesta koska meillä on Etelä- ja Itä-Euroopassa hyvin raskas perintö, kun ajattelemme ydinvoimaa. Ja vuosien ajan miljoonia euroja on käytetty siihen, että näitä reaktoreita nykyaikaistettaisiin, mutta itse asiassa tässähän vain rahoitetaan ydinvoima-alan lobbareita. Tässä taas kerran osoitettiin, että näistä reaktoreista on päästävä eroon, mutta varitettavasti Kaikkea ei ole huomioitu, jotta nämä reaktorit toimisivat hyvin. Energiantuotanto, tämä energiantuotantomenetelmä on vaarallinen. Täytyisi, me rahoitamme tässä epävarmoja äh, energiamuotoja sen sijaan, että rahoittaisimme kunnolla näiden käytöstä poistamista. Ja tässä on vielä kaiken lisäksi käytetty väärin rahoja, jotka on tarkoitettu uudenlaisten reaktoreiden suunnitteluun ja uusiutuvien energianvaroihin. Kiitos. Morkunjaite Mikuljene seuraavana. Sveikinu pranešėją su griežtu, bet dažnomis vietomis tikrai teisingu pranešimu. Kiitos Kiitän esittelijää hyvästä mietinnöstä ja haluaisin korostaa, että Liettua yhdessä Slovakian ja Bulgarian kanssa täytäntöönpanee velvoitteitaan, joita liittymissopimuksessa on määrätty. Se on poistanut vanhat reaktorinsa käytöstä ja mitä tulee Ignalinan ydinvoimalaitokseen, sen osalta säätöjä on myös noudatettu ja meidän on nyt saatava ne osapuolet oikeuden eteen, jotka eivät ole järjestäneet riittävällä tavalla omia ydinvoimalla asioitaan. Haluamme neuvotella myös parhaan mahdollisen, parhaat mahdolliset ehdot uusien ydinvoimalaitosten rakentamiseksi. Olen sitä mieltä, että meidän on hyödynnettävä niitä resursseja, mitä meillä on parhaalla mahdollisella ja avoimella tavalla. Haluaisin tuoda kollegoiden tietoon sen, että suunnitelmat uusien ydinvoimalaitosten rakentamiseksi on meidän reaalialueella käynnissä. Kiitoksia. Tässä olivat sitten Marineskun mietintöä koskevat selitykset. Sitten Materan mietintöön ja ensimmäisenä puhujana Rode. Jens. Kiitoksia puhemies. Ajattelin, että en välttämättä antaisi ollenkaan äänestysselitystä ja puhunkin nyt hyvin lyhyesti. Liberaalipuolueemme Tanskassa vastustaa globalisaatiorahastoa, mutta kun nyt asia on hyväksytty ja kun on tehty näitä hakemuksia tietyistä maista ja kun vaatimukset täyttyvät, ne jotka on asetettu globalisaatiorahaston varojen käytölle, niin silloin on tietenkin hyväksyttävä nämä hakemukset ja siksi äänestimme tämän mietinnön puolesta. Sitten Sinclair. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Äänestin molempia Matera-mietintöjä vastaan sekä uh, tätä tsekki- että puolaisia vastaan. En halua osoittaa vihamielisyyttä kumpaankaan maata kohtaan, mutta mm, West Midlandsin omassa vaalipiirissäni maksetaan päivittäin suuria summia. Joka päivä nyt kuningaskunta rahoittaa voimakkaasti Eurooppaa. Meillä on voimakas nuorisotyöttömyys, teollisuutemme on kärsinyt osittain EUn vuoksi, koska se on rahoittanut työpaikkoja Slovakiassa, vähentänyt näin ollen meiltä työpaikkoja. Vuonna 2004 yhdistynyt kuningaskunta sai kantaakseen suurimman taakan EU-laajentumisesta, koska meillä ei ollut mitään rajoja ja tämä taakoittaa meidän julkisten palvelujen järjestelmämme kovasti. Omassa vaalinpiirissäni ongelmia on se, että me esimerkiksi maksamme osittain lapsilisiä itäisen Euroopan maille, eli vaikka meillä käydään töissä, niin meillä tämä maksetaan lapsilisiä sinne itäisen Eurooppaan. 48 miljoonaa puntaa joka päivä pidettäisiin yhdistyneessä kuningaskunnassa ja maksettaisiin niillä meidän julkiset palvelumme, eikä niillä palveltaisi muita Euroopan maita. Kiitoksia sitten Kelly. Kiitos puhemies. Kannatin ilolla tätä Barbaran mietintöä ja haluan tukea Tsekin ja Puolan työntekijöitä. Olen harmissani, kun kuulen tällaisia puheita. Ja puhut, puhutte siitä, että, että näillä työntekijöillä menee huonosti, sillä voi olla, että he kohtaavat samanlaisen kohtelun kuin meidän omien vaalipiiriemme työntekijät. Työntekijät on monin paikoin hylätty ja kun näin on tapahtunut, niin silloin jäsenvaltioiden on pystyttävä tekemään komissiolle ehdotuksia siitä, miten heitä voidaan tukea ja työttömiksi jääneet työntekijät voidaan, heitä pitää voida tukea ja tämä parantaa myös EUn kuvaa. Kiitoksia. Tässä olivat kaikki selitykset Materan mietinnöstä. Sitten mennään eteenpäin Svenssonin mietintöön ja Edustaja Rode, olkaa hyvä. Tack för det. Kiitos puhemies. Naisiin kohdistuva väkivalta on ongelma, joka koskee koko maailmaa. Ja tietenkin siitä on puhuttava sekä ihmisinä että poliitikkona. Meidän on eurooppalaisella tasolla otettava asian kantaa. Toivoisin, että naisasioista vastaava valiokunta ei tässä parlamentissa esittäisi valtavan pitkää toivomusluetteloa. Keskustellaan kaiken maailman aloitteista ja sehän on sinänsä hyvä, mutta minä toivoisin, että keskityttäisiin joihinkin tiettyihin aloitteisiin, jotka pitäisi sitten EUn vastuulle sälyttää. Mihin keskityttäisiin? Tästä olisi pitänyt mietinnössä enemmän puhua. Jos olisi selkeitä tärkeysjärjestyksiä, mihin panostaa enemmän, niin se auttaisi naisia enemmän ja myös toisi lisää uskottavuutta parlamentin ehdotuksille. Thank you. Mrs. Kotatsubilt, you have the floor. Kotatsubilt seuraavana. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos puhemies. Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole yksityisasia. Se on rikos. Siitä pitää joutua syytteeseen. Meidän on rikottava hiljaisuus asian ympäriltä. Uskonnon ja vapauden noudattaminen on tärkeää, mutta se ei saisi johtaa ihmiskauppaan, väkivaltaan pakkoavioliittoihin, sukuelinten silpomiseen. Tukholman ohjelma antaa uusen, uuden poliittisen puitteiston sille, että voidaan torjua tätä väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin. Kannustan komissiota esittämään strategian, jossa on konkreettisia ehdotuksia – Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska uskon, että meidän on liityttävä yhteen poliittisten puolueiden mm, rajojen yli, jotta tuomitaan kaikki naisiin kohdistuva väkivalta. Minä puollan äh, pääosin kaikkia tämän mietinnön osioita, mutta kansalliselle tasolle olisi jätettävä syytetoimet. Näin tapahtuu Ruotsissa. Itse asiassa väkivallan torjuminen on oman puolueeni naisjärjestön äh, toiminnan ytimessä. Lisäämme tietoisuutta ei pelkästään naisten suojelemisesta, vaan heidän valtaistamisekseen, jotta voisimme kunnioituksen ilmapiiriä lisätä. Minä aloitin sosiaalisessa mediassa kampanjan, niin tämän puolesta ja kaikki ovat tervetulleita mukaan. Kiitos. Sitten Kosta Silja seuraavana. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Svenssonin mietinnön puolesta äänestämällä, kuten kollegatkin on sanoneet, osoitamme, että kunnioitamme Euroopan komission toimenpiteitä siinä, että 2011 on tarkoitus komission hyväksyä tiedonanto, jossa laaditaan strategia EUn tasolla naisten kokeman väkivallan vastustamiseksi. Tämä koskee kaikkia muotoja, perheväkivaltaa, lähisuhdeväkivaltaa, lasten kokemaa valtaa ja niin, olle, niin edelleen, mutta on myös monia uusia väkivallan muotoja, jotka on huomioitava. Näitä usein näkee muun muassa mainoksissa ja niissä myöskin loukataan naisten oikeuksia. Ja pitäisi myöskin huomioida se, miten äidit voivat paremmin käydä töissä. Euroopan parlamentti on paljon kiinnittänyt huomiota äh, ihmiskauppaan ja tämä on todella tärkeä asia ja siksi tarvitaan säädöksiä EUn tasolla ja tästähän puhutaan myöskin Lissabonin sopimuksessa ja Tukholman ohjelmassa. Kiitos. Ronsulli seuraavana. Si, grazie, presidente. Kiitos puhemies erilaiset eh, naisten, erilainen nainen kokema välikunta. Me ei voi koskaan sanoa, että tämä olisi demokraattinen ja moderni yhteiskunta, jos näistä väkival- tästä väkivallasta ei päästä eroon. Kuitenkin tämä ilmiö on, ilmiö on edelleen ajankohtainen. Meidän täytyy puhua selvällä äänellä. Naisten kokema seksuaalinen tai fyysinen väkivalta heidän elämänsä aikana ei ole sallittavaa. Tämä on ollut naisten ensimmäinen äh, kuolin ja vammautumisen syy. Nyt on todellakin ryhdyttävä äh, jatkuviin toimenpiteisiin ja siksi on luotava yleinen, yleisen tason äh, lainsäädäntöä, jotta tätä väkivaltaa voidaan torjua. Meillä on vain yksi tavoite. Tässä maailmassa ei enää saa olla tällaista väkivaltaa. Kiitos señor presidente. La violencia contra las mujeres es la consecuencia directa de la discriminación. Kiitoksia. Naisiin kohdistuva väkivalta on suoraa seurausta syrjinnästä ja siksi tarvitsemme kattavaa politiikkaa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota myös pahoinpideltyjen naisten lapsiin. Heidän on saatava ilmaista taloudellista ja psykologista apua. Tarvitaan erityisen tyyppisiä oikeudenkäyntejä näihin tapauksiin ja tarvitaan erityiskoulutusta terveys, poliisi ja oikeuslaitostyöntekijöille, jotta he pystyvät käsittelemään näitä. On tiedettävä ongelman todelliset ulottuvuudet ja pystyvät tarjoamaan mahdollisimman hyvää EU-politiikkaa tällä alalla. Ruvavan Hekke. Ik heb mij bij de eindstemming over het verslag Svensson onthouden en ik maak dus... Äänestyksissä Svenssonin äh, mietinnöstä äänestin tyhjää ja haluaisin selvittää kantaa. Totta kai on sokeraavaa, että naiset kokevat väkivaltaa, mutta loppuäänestyksessä äänestin tyhjää, koska minä olen sitä mieltä, että tämä mietintö on lii- tässä mietinnössä on liikaa periaatteita ja minä kuitenkin kannatan niin paljon toissijaisuusperiaatetta, että en toivo tällaista. Lisäksi en hyväksy tietynlaista poliittista korrektiutta, koska joskus aina viitataan islamiin. Kyse on kuitenkin hyvin vanhakantaisia periaatteita kannattavasta uskonnosta, joka johtaa monesti eh, väkivaltaan naisia kohtaan. Se on islamissa aivan normaalia, mutta mutta ei voida katsoa, että koko islam olisi naisia vastaan. President. Zaborsk seuraavana. Pani Svensson, pretože posúva diskusiu o Rova Svenssonin mietinnössä vaikutetaan myönteisesti tähän keskusteluun naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja tuomitaan se esimerkiksi raskaana olevat naiset. Me menemme pidemmälle ja minä olen pyrkinyt nyt suojelemaan syntymättömien lapsien oikeuksia, mutta tässä mietinnössä ei ole nyt otettu tätä ongelmaa huomioon. Edelleen tätä oikeutta pidetään ikään kuin mitä, mitättömänä. Mielestäni raskauden keskeyttäminen on väkivaltaa ja minä vastustan kaikkea väkivaltaa. Mielestäni komission pitäisi löytää nyt jonkinlainen keino yhteensovittaa naisten oikeudet ja syntymättömien lasten oikeudet. Tässä pitää suojella paitsi naisia väkivallalta, myös syntymättömiä lapsia väkivallalta. Meidän on tutkittava tätä tekstiä vielä tarkoin. Kiitos sitten Sinclair. Thank you once again, uh, Mr. Pre- Kiitos jälleen, puhemies. Äänestin tätä Svensonin mietintöä vastaan, Tietenkin tuomitsen väkivallan kaiken kaikkiaan ja erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan. Miksi sitten en kannattanut mietintöä? Siitä syystä, että kuten kolleganikin sanoi, niin tässä on tällainen aikakone, joka tuo meidät, vie meidät takaisin 70-luvulle ja poliittiseen korrektiuteen. Se on hyvin naivi mietintö. Olen hieman huolissani myös tästä rikollisesta luonteesta, jota tässä mietinnössä tuodaan esille. Kaikki voivat kannattaa tällaista oma-aloitemietintöä periaatteessa, jossa tuomitaan naisiin kohdistuva väkivalta, mutta sitten kun sitä valmistellaan, niin se laajenee yhä useammille ja useammille alueille. Vaikka kyseessä onkin oma-aloitemietintö, niin tässä alkaa valtataistelu ja taistelu siitä, kuka mistäkin vastaa. Me tarvitsemme jäsenvaltioiden tasolla sitovaa lainsäädäntöä tästä asiasta, eikä EUta pidä, pidä siihen sotkea. Kiitoksia. Tässä olivatkin kaikki äänestysselitykset. Jatkamme kello 15. Kiitos kaikille.